So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich... No niin, hyvät kollegat, aloitetaanpa tässä nyt sitten talous- ja valiokunnan kokous. Onko mitään kommentteja esityslistaan liittyen? Ei näytä olevan. Sitten esityslista on hyväksytty. Sitten muutama ilmoitusasia. Luen nämä ilmoitukset englanniksi ja ne sitten tietenkin lukevat myös pöytäkirjassa. Jotenkin meillä on siis muutamia tietoja kolmikantaneuvotteluista, osakkeenomisten oikeudet, jota johtaa jurivaliokunta, mutta meillä on jonkun verran valtuuksia 54 artiklan mukaisesti. Ensimmäinen kokous pidettiin 27. lokakuuta, jossa Luxemburgin puheenjohtajavaltio paikalla ja myöskin komission jäsen Jurova Ekon valiokuntaa edusti Ule Ludvingson. Ja tämän kokouksen tarkoituksena oli esitellä jokaisen instituution näkemyksiä mm, tästä ehdotuksesta ja sitten tunnistettiin missä koodin pitäisi tehdä lisätöitä teknisellä tasolla. Osakkeenomistajien identifiointi, avoimuus, myös salkunhoitajan avoimuus ja institutionaalisten sijoittajien avoimuus, korvaukset ja maakohtainen raportointi ovat tässä mukana, mukaan lukien veropäätösten avoimuus. Työ jatkuu teknisellä tasolla ja mitään päivämäärää seuraava poliittista kolmikantakeskustelua varten ei ole vielä määritelty. Sitten kolmikantaneuvottelut. vertailuarvosääntelyistä tässä keskusteltiin näiden kategorisoinnista kriittisiä merkittäviä, ei merkittäviä ja sitten mm, katsottiin erilaisia viitearvoja mm, ja päteviä mm, viranomaisia. EUn parlamentin neuvottelutiimi eh, kertoi mahdollisen kompromissin eh, suuntaviivat ja pyysi neuvostoa palaamaan asiaan. Seuraava kolmikantakeskustelu on ja tarkoitus järjestää 24.11. tänä vuonna. Sitten minun on kerrottava suosituksista ja päätöksistä, jotka on tehty 29 lokakuuta koordinaattorien kokouksessa päätettiin, että seuraavassa asiasta keskusteltaisiin 31. päivä marraskuuta Solvensi 2 minun ei varmaan tarvitse nyt selittää, mistä tässä on kyse. Ekon koordinaattorit päättivät äm, lykätä seuraavia kysymyksiä, äh, kun oli kyse äh, esittelijän nimettäminen, standardisoitu arvopaperistaminen, mahdolliset vaatimukset, äh, luottoluokituslaitoksille ja päätettiin, että kriisi mekanismista ei annettaisi lausunto. SNTn koordinaattori pyysi, että ilmoitettiin tai siinä, että hän ei ollut samaa mieltä tästä tehdystä päätöksestä, ja me kirjasimme tämän ylös. Ekonin koordinaattorit päättivät tehdä suullisen kysymyksen ja valiokunnan päätöslauselman EUn talous- ja rahaliiton täytäntöönpanosta. Ja tämä olisi tarkoitus hyväksyä 17. marraskuuta valiokunnan kokouksessa lisää yksityiskohtia sihteeristö antaa teille seuraavaan 24 tunnin aikana. Tarkistin nyt vielä tämän. Sitten budjettivaliokunnalta pyyntö luoda oma aloitemietintö äh, euroalueen budjettikapasiteetista. Ekon koordinaattorit sopivat, että äh, sääntöä 55 pitäisi soveltaa tässä tapauksessa. ja kaikki muut valiokunnat, jotka halusivat osallistua. Niin, koska minä olin tässä kokouksessa, en tiennyt taustat. Koordinaat sopivat, että lähetetään kirjeitä liittyen seuraaviin päätöslauselmiin ja vetoomuksiin. Ja nyt voin antaa teille paljon lukuja B8 081 2015 Puheenjohtaja luettelee useita lukuja. 825 from this year, B80830 from this year, B80831 from this year, B80869, B80871, B80882, all from this year. Ne ovat kaikki siis tältä vuodelta. p 80888 P8089, 90, 98, 9811. B80919, B80938, B80974, B80981, B81034, and that's it. Tässä kaikki, kaikki yksityiskohdat löytyvät pöytäkirjoista. tulevien päätöslauselmien suhteen, ellei joku koordinaattoreista vastusta. Sihteeristö antaa erillisen eh, vastauksen, jonka mukaan koordinaattorit eivät ole päättäneet eh, tehdä mitään liittyen tähän päätöslauselmaisuutukseen. Tässä olivat ilmoitusasian, toivottavasti pysyitte näiden näissä luvuissa perässä ja sitten menemmekin esityslistan kohtaan kolme, joka on Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus sääntöjen tuot, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä ja vastaavista toimenpiteistä. Ja nyt jatkan äidinkielelläni. Esittelijä on nyt mahdollisuus esitellä mietintönsä ja sitten varjoesittelijät ja muut kollegat äh, saavat osallistua. Haluaisin nyt vain äh, kertoa, että koordinaattorit päättivät, että kaikki nämä äh, verokysymykset käsiteltäisiin niin, että meillä on tällainen kierto, jota nyt ECR käsittelee Liechtensteinin, mutta meillä on vielä Andorra, äh, Monaco, San Marino ja niin poispäin, niin että jokainen ryhmä voi sitten valita lempimaansa sieltä. Mutta nyt Liechtensteinin ruhtinaskunta meni tämän kiertojärjestelmän mukaisesti ECR-ryhmälle. Ja nyt voin antaa kollega Stapatille puheenvuoro, joka edustaa täällä esittelijää. Dear colleagues. Um, Hyvät kollegat, ensin äh, kollegamme Lunes pahoittelee, ettei voi tulla paikalle johtuen uh, muista sitoumuksista. Hän on sitä mieltä, että tämä sopimus osoittaa, että edelleenkin pyritään tarttumaan verovilppiin, veron kiertoon ja tässä tehostetaan 2004 sopimusta, että lift, jota lift, soveltaa samantyyppisiä toimia kuin EUn direktiivissä, joka koskee säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta. Näin ollen esittelijä on tyytyväinen ja tukee tätä päivitystä ja korostaa, että se pitäisi hyväksyä nopeasti, jotta se tulisi voimaan ensimmäinen tammikuuta 2016. Kiitos. You have even more time if you need. Sinulla on kyllä enemmänkin aikaa käytössä, jos haluat. Taxation on interest rates in Liechtenstein. ei ole enempää. My constitution. Verotus eh, Liechtensteinissa on kyllä suuri kysymys, ja koska eh, minun vaalipiirini on ihan Liechtensteinin edessä, niin voi kertoa kyllä paljon tästä, mutta nyt sitten eh, Er- edustaja Balts on täällä edustaja Schwabin eh, tilalla EPP-ryhmästä varjoesittelijänä. Kiitoksia. Eh, ja sydämelliset kiitokset myös esittelijälle, vaikka hän ei tänään olekaan paikalla. Kiitoksia Sander Luunsille eh, hyvästä mietintöluonnoksesta. Minun on sanottava ensin Sveitsi ja nyt myös Liechtenstein taistelussa veropakolaisuutta vastaan. EUlla on nyt uusi sopimusverotuksen avoimuudesta Liechtensteinin kanssa ja meidän tulee olla tyytyväisiä siihen, koska se on askel eteenpäin, kun torjumme veronkiertoa ja veropetoksia Euroopassa. Vahvistettu tietojen vaihto tilitiedoista tietenkin helpostaa kansallisten veroviranomaisten mahdollisuuksia löytää veronkiertäjiä e, ja myöskin tämä pelottelee veronkiertäjiä mm, ja ehkäisee tulojen piilottamista ulkomaille. Tämä oli tarpeen, jotta Liechtenstein myös soveltaisi samantyyppisiä sääntöjä kuin EU-ssa, e koska sen jälkeen kun tämä sopimus astui vuonna 2005, niin joitakin kehityksiä EU-ssa ja maailmanlaajuisten tapahtunut, jotka ovat laajentaneet näitä standardeja, sääntöjä. Tarkoitan tässä esimerkiksi virka-apudirektiivin muokkaamista ja tämä OECD-standardi automaattisesta tiedonvaihdosta. Nyt kun olemme tämän sopimuksen kautta päässeet uuteen vaiheeseen veronkierron torjunnassa. Meidän varjoesittelijämme Andrea Schwab on Sander Runsin kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentin tulisi hyväksyä tämä sopimus. Hyvä puheenjohtaja, minä käytin ainakin kaksi kertaa niin paljon puheaikaa kuin edeltävä puhuja. Ehkäpä nyt muilla puhujilla on mahdollisuus puhua vielä pidempään. Kiitoksia, hyvä kollega. Toivottavasti tämä ei sitten tämä puheaika kuvasta sitä, kuinka paksu tilikirja siellä Liechtensteinissa on. No, en minä nyt tätä oikeasti tarkoittanut. Nyt annan SNDn Jeppe Kufudille puheenvuoron. Chairman, and uh, thank you for... Kiitos puhe, puheenjohtaja, kiitos, että sain tässä yhteydessä puhua. Siis Liechtenstein on kaunis maa ja no, joka tapauksessa SND-ryhmän puolesta olen iloinen, että me olemme tarttuneet tähän asiaan, jossa veropakolaisuutta ja petoksia vastaan taistellaan. Meidän täytyy saada kolmannet maat mukaan niin nopeasti kuin mahdollista ja meillekin tämä yksinkertaistettu menettely sopii. Minä olin, joudin tätä Sveitsin kanssa tehtävää sopimusta ja olen hyvin iloinen siitä, että nyt on siirretty seuraavaan maahan Liechtensteinin. Ja tietysti täytyy katsoa tätä itse asiaa. Me tiedämme, että tässä on nyt menty yksi askel lähemmäksi yhteistyötä Liechtensteinin kanssa. Mutta muutakin työtä täytyy vielä te- tehdä. Ja minä toivon, että komissio tietää, mitä parlamentti tässä asiassa tekee. Me tarvitsemme hyvin laajan sopimuksen ja me tarvitsemme automaattista tietojen vaihtoa, sellaisen mekanismin, joka toimii nopeammin. Ja me tarvitsemme hyvin paljon enemmän läpinäkyvyyttä. Ja toivon, että komissio ymmärtää, kuinka parlamentti tarvitsee kaiken tiedon, jotta se voi asiaa seurata E, varsinkin kun ajatellaan, että näitä sopimuksia tulee jatkossa olemaan enemmänkin. Meidän täytyy Euroopassa toimia laittomia menettelyjä vastaan, ja tämä on nyt sitten askel oikeaan suuntaan, näin lyhyesti. Kiitoksia, on mukavaa, että te kaikki käytä koko puheaikaanne, koska se antaa meille enemmän mahdollisuutta käydä keskustelua. Liberaaliryhmästä en näe varjoesittelijää, mutta näin koordinaattorin Silvi. Mutta ei minulla ole mitään erityistä lisättävää. Mutta sitäkin haluat maksaa veroja Liechtensteinissa. It's very nice. Ja ne vierailisin Liechtenstein mukava paikka, mutta en halua maksaa muualle veroja niin kuin Ranskaan. Fair enough. Hyvä on, kyllä se käy. Sitten GUE-ryhmästä Miguel Viegas. Eh, portanto, eh, nós entendemos como positivo este passo. Meidän arviomme mukaan tämä on aivan hyvä askel eteenpäin ja tämä vahvistaa sen näkemyksen, mikä meilläkin on asiasta. Kaikki skandaalit, eh, jotka ovat käyneet ilmi ja jotka ovat osoittaneet meille, että jotain on tehtävä, niin nyt loppujen lopuksi tässä alkaa syntyä tulosta. Näiden skandaalien perusteella nyt on päästy etenemään, koska kansalaiset eivät ole ymmärtäneet, miten on mahdollista, tällaista, että tällaista tapahtuu ja miksi hallitukset eivät tee mitään, että veronkertoja voitaisiin estää. Joten hyvin myönteinen kehityssuunta. Täytyy kuitenkin nyt sitten seuranta järjestää kaikille toimenpiteille ja niitä pitää arvioida sen perusteella, mitä minä olen asiasta lukenut, niin tämä tiedonvaihto alkaa vasta 2017. Miksi pitää lykätä tätä näin pitkälle? Mitä varten me annamme vielä yhden vuoden aikaa tälle, ettei heti tarvitse ryhtyä toimeen? Eli se on vähän negatiivinen asia koko tässä kysymyksessä. Joka tapauksessa että me tiedämme, että ei ole puute lainsäädännöstä, koska onhan meillä tällaisia tiedonvaihtojärjestelmiä ollut olemassa jo vaikka kuinka kauan. Sopimus Liechtensteinin kanssa sekä aivan uusi. Meillä on ollut sopimuksia, mutta ne eivät ole toteutuneet. Esimerkiksi 2008 oli skandaali Saksan ja Liechtensteinin välillä komissio ja neuvosto olivat kuitenkin tai ryhtyivät säätämään parempia lakeja, ettei tällaista tapahtuisi, mutta lainsäädäntö ei pelkästään riitä ratkaisun löytymiseen, vaan koska meillä on ollut nyt sellaisia välineitä, jotka eivät ole tuoneet ratkaisua. Meidän täytyy tämä sopimus saada, mutta sen lisäksi meidän täytyy pystyä arvioimaan, minkälaiset vaikutukset järjestelmällä on sillä tavalla, että kansalaiset voivat ymmärtää, että lainsäädännöllä on joku vaikutus ja pitää tehdä enemmän, mutta erityisesti toteuttaa seuranta ja arviointi koko järjestelmälle koska silloin vasta tiedämme, onko sopimukset pantu täytäntöön hyvin ja onko niistä jotakin konkreettista ja tuntuvaa muutosta kansalaisten kannalta näkyvissä. Meidän täytyy veropetoksia ja veron kiertoa saada vähennettyä. Se on kaikkein tärkein asia. Vielen Dank. Ich momentan... Paljon kiitoksia. Minulla ei nyt ole muita puheenvuoroja vuoropyyntöjä tässä. Kerron vain menettelystä. Tänään on 9. marraskuuta, jotta tämä voisi astua ensimmäinen ensimmäistä 2016 voimaan. Meillä täytyy olla hyvin nopea menettely. Neuvosto pyysi meitä, että me mm, joulukuun ensimmäisessä täysistunnossa, mini-täysistunnossa täällä Brysselissä ottaisimme kantaa, jotta neuvosto voi tehdä päätöksensä. Mehän emme tähän mm, sopimukseen sinänsä voi tehdä muutoksia. Voimme muuttaa ainoastaan neuvoston kantaa tämä tiedoksi. Siksi tämä nopeutettu menettely, koska meidän yhteisen etumme mukaista on se, että tämä ensimmäinen tammikuuta astuu voimaan. Mm. Tämä tästä esityslistan kohdasta. Vai haluaako esittelijä vielä puheenvuoron? Ei, komissio. En ole komissiota täällä nähnyt. No sitten pidämme neljän minuutin tauon, kunnes komission jäsen Vestager tulee paikalle. liebe Kolleginnen. Hyvät kollegat. No, minulla on suuri ilo toivottaa terve tulleeksi kilpailuasiasta vastaavan komission jäsenen Margarete Vestagerin. Hän on täällä tänään kolmatta kertaa keskustelemassa Ekon valiokunnan kanssa – kun meillä on tämä komission ja parlamentin välinen rakenteellinen vuoropuhelu sen puitteissa. Sen jälkeen, kun viimeksi kävit Ekon valiokunnassa heinäkuussa, komissio on tehnyt tärkeän e, askeleen e, eteenpäin, kun on kyse aggressiivista verosuunnittelusta kun komissio teki nämä Fiatin ja Starbucksin päätökset viime kuussa, me odotamme kovasti tietoja muista tapauksista, jotka ovat käsittelyssä. Ja toivottavasti saitte viestin äh, kollegaltanne Moskovicilta, joka kuunnitteli Felverin mietinnöstä käytyä keskustelua täysistunnossa viime kerralla veropäätösten tiedonvaihdosta seidän päätöksen olivat keskustelun ytimessä. Viime viikolla myös henkilökohtaisesti kertoi Tekon valiokunnalle julkisen kuulemisen aloittamisesta siitä, miten viranomaiset voisivat olla parempia täytäntöönpanijoita ja komission työryhmä on keskustellut Luxemburgin viranomaisten kanssa ja oli hyvin mielenkiintoista nähdä hyvin vaikuttavaa, miten tämä yhteistyö on järjestetty erityisesti pienessä jäsenvaltiossa, että seuraamme tätä kovasti. Ekon valiokunta tällä hetkellä äh, valmistelee Euroopan parlamentin vuosituista kilpailukykymietintöä vuodelle 2014. Herra Langen on mietintönsä esitellyt äh, lokakuussa ja tällä viikolla torstaina valiokunta tulee tarkistuksia mm, käsittelemään. Kilpailukykyasiat ovat siis korkealla asialistallamme vuoden loppuun asti ja valiokunnan puolesta olen iloinen siitä, että haluatte säännöllisesti tavata meitä ja odotan kovasti lyhyistä mm, alkupuheenvuoroanne 10-15 minuuttiin teillä on aikaa ja sitten meillä on tämä klassinen järjestely viiden minuutin mm, ajanjaksot, jossa voitte joko esittää lyhyitä kysymyksiä, saada lyhyitä vastauksia, sitten teillä on mahdollisuus äh, esittää lisäkysymys tai sitten pitkä kysymys ja sitten viisi minuuttia on kulunut, kun tulee pitkä vastaus, joten äh, te voitte päättää, miten haluatte asian järjestää. Ja nyt annan teille puheenvuoron, hyvä komission jäsen. Well, first of all, thank you. Kiitän kovasti siitä, että sain kutsun tänne. On ilo olla täällä ja olenkin jo odottanut keskustelun jatkamista, koska minun mielestäni tämä on vuorovaikutusta ja tämä ainakin on minulle varsin joten kiitoksia, että sain taas tulla. Oikeastaan on lähes vuosi sitten tarkalleen, kun komissio tuli virkaansa, me tulemme virkaamme ja siksi on hyvä ottaa esille uusi luku yhteistyössä parlamentin ja teidän valiokuntanne välillä. Tietenkin ensin haluaisin kiittää herra Werner Langen ja hänen mietinnöstään EUn kilpailupolitiikasta tai tästä mietintöluonnoksesta varmasti tulee ilmeisesti, kun sitä lukee ja paneutuu siihen, että me voimme saada paljonkin aikaan yhdessä, ja tämä on mielestäni varsin lupaavaa kun ajatellaan kansalaisten tilannetta. Me teemme todellakin yhteistyötä, kun täytäntöön panemme kilpailulainsäädäntöä. Sisämarkkinat tietenkin on tällainen kruunun jalokivi. Se on kaikkein paras työpaikkojen luo, joka meillä on käytössämme, ja me pyrimme pitämään markkinat auki, mahdollisuudet yhtäläisenä. Tämä on tietenkin työtä, joka kuuluu meille molemmille yhtä lailla. Uskon, että olemme samaa mieltä myös siitä, että täytäntöönpano kilpailulainsäädännössä on ratkaisevassa asemassa unionissamme. Kaikki yritykset, suurta ja pienet, niillä pitäisi olla tilaisuus harjoittaa liiketoimintaa, esitellä kuluttajille keksintöjään ja me pyrimme auttamaan heitä. Ei me halua, että markkinat, suuret yritykset sulkevat markkinat tai käyttävät väärin määräävää asemaansa. On eri, tämä on erittäin tärkeä aspekti eurooppalaisille he voivat kokea, että on tiettyä yhtälaista kohtelua, oikeudenmukaisuutta markkinoilla. Me toimimme tässä kansalaisten puolesta, otamme huomioon kuluttajat. Jos kilpailupolitiikka toimii, niin silloin yritykset kasvavat, koska johtuu niiden tuotteista, palveluista. Ja on niin monia hyviä syitä näin toimia Euroopassa. On ihan oikeita syitä harjoittaa liiketoimintaa Euroopassa. Me olemme tästä samaa mieltä ja mielestäni tämä on varsin hyvä pohja keskustella aloitteesta, jotta saamme uutta vauhtia kilpailulainsäädännön täytäntöönpanolle Euroopassa. Luonnollisesti minä puhun myös tästä konsultaalisesta kuulemisesta, jolla saadaan kansallista viran, kilpailuviranomaisista tehokkaampia, kun ne täytäntöönpanevat kilpailusääntöjä, niin kuin herra Ferber äsken sanoi. Kirjoitin teille sähköpostin viime viikolla, jotta saisitte yksityiskohtaisemman kuvan siitä, mitä me tässä suunnittelemme, joten siksi vain muutama sana tästä asiasta nyt. Koska nyt jo yli vuosikymmen ajan kansalliset viranomaiset ovat olleet avainkumppaneita meille, kun on täytäntöön pantu Euroopassa kilpailulainsäädäntöä ja emme pärjää ollenkaan ilman näitä tahoja kansallisen viranomaisia. Tietenkin tämä, tähän tehtävään liittyy paljon toimivaltuuksia komissiossa, mutta siltikään emme pärjää ilman kansallisia kilpailuviranomaisia. Me teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan kilpailuverkoston kohdalla ja vuoden 2000, vuodesta 2004 olemme hyväksyneet yli tuhat kartelien vastaista päätöstä yhdessä. Ja näistä 85 prosenttia on tehty kansallisella tasolla. Ja mielestäni tämä on hieno esimerkki siitä, miten kansalliset viranomaiset ja Euroopan tahot voivat tehdä yhteistyötä kansalaisten hyväksi. Te täällä parlamentissa aina rohkaisette meitä kehittämään Euroopasta kilpailuverkostoa eteenpäin aivan ilmeistä syystä uskoakseni. Jos me haluamme, että kilpailupolitiikan kautta saadaan aikaan muutoksia kansalaisten elämässä, niin silloin meidän täytyy varmistaa se, että kansallisella viranomaisella voi olla täysin oma roolinsa asiassa. Ja tässä ei ole kyse vain menettelytavoista tai säännöistä. Kyse on myös reiluudesta ja mm, tasa-arvosta. Ja tämän ei pitäisi riippua jäsenvaltiosta, jossa asuu. Kaikkien, pitäisi, kaikkien kansalaisten pitäisi voida tästä nauttia. Ikävä kyllä. Kuitenkin tällä on vaikutusta sillä siis, missä jäsenvaltiossa sattuu asumaan. On todisteita siitä, että yrityksien edessä voi olla varsin eritasoisia sakkoja, joskus jopa 25 prosenttia korkeammat sakot samasta väärästä toiminnasta, mutta riippuen siitä, kuka viranomainen toimii. On tapauksia, jolloin yritykset, jotka eivät täytä sääntöjä, voivat se, päästä pälkähästä ja sakoista muuttamalla oikeushenkilöllisyyttään. Kaikilla kansallisilla viranomaisilla ei ole Mm, resursseja täyttää tehtävänsä kunnolla ja ne voisivat toimia tehokkaammin, jos niillä olisi oikeat välineet käytössään, jos niillä olisi tarpeeksi mm, valtaa. Ja nämä kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä. Niitä, niihin ei Niitä ei voida korjata suuntaviivoilla tai tiedonannolla pelkästään. Olen aivan vakuuttunut siihen, siitä, että tämä ei vielä riitä. Ja tämän takia ryhdyin viime viikolla aloitteeseen ja suunnittelen lainsäädäntöaloitetta, että tilannetta voitaisiin tästä parantaa. Viime vuoden aikana yksikköni ovat tunnustelleet vaihtoehtoja konkreettisesti toimeksi kilpailuviranomaisten kanssa ja sen valtioiden ministeriöiden kanssa. Ja palaute, jota saimme, oli aivan ratkaisevan tärkeää, että pystymme keskittämään työmme niille alueille, joilla ongelmia on ja joilla kohdentotoiminta saa aikaan tuloksia. 4. marraskuuta aloitimme julkisen sidosryhmien kuulemisen. Tarkoituksena on tietenkin kerätä näkemyksiä kaikilta sidosryhmiltä näistä konkreettisista toimista, joita tarvitaan. On neljä prioriteettialueita. Ensinnäkin takeet siitä, että omaiset saavat resurssit ja henkilöstön tehdä työtämänsä kunnolla. Toiseksi takeet siitä, että niillä on tarvittavat välineet löytää ja rangaista kilpailusääntöjen rikkomuksista. Ja kolmanneksi pitää varmistaa, että sakko lievennys ja sakko vapautusohjelmat rohkaisevat yrityksiä toimimaan lainmukaisesti. Ne voivat toimia tehokkaasti kautta Euroopan. Me emme yritä muuttaa jäsenvaltioiden kulttuuria tai äh, tarkasti sanoa, mitkä viranomaiset olisivat, voimassa, olisivat vastuussa kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta. Haluamme sitä, että kaikilla on minimivälineet käytössä, jotka voivat tehokkaasti täytäntöönpanna sääntöjä. Ja tilaa on molemmille kansallisille eroille, mutta myös tilaa on sille, että voidaan varmistaa se, että tämä tilanne ei riipu jäsenvaltiosta, jos sattuu asumaan. On tärkeää päivittää kertoa teille tämän työn edistyksestä. Tietenkin sekin on tärkeää, että puhutaan teidän osallisuudestanne kansalaisten edustajina, jotka on tänne valittu. Ja uskon, että tämä on ilmeinen ase, jossa meidän pitää harjoittaa yhteistyötä, jotta oikea ratkaisu löytyy. Olen, haluan varmistaa, että parlamentti yhteislainsäädäntö on tässä täysin mukana, jos vain äh, ehdotukset sen saavat. Kaksi viikkoa sitten komissio osoitti, mitä kilpailulaisuuden täytäntöönpano voi saada aikaan, kun toimitaan riippumattomasti ja vahvalta pohjalta ja kiitän kovasti kommenteistanne täysistunnossa aiemmin. On, tällä on suurta merkitystä ja näin, saavutaan saavutetaan kansalaiset ja uskon, että hekin tämän tätä kautta ymmärtävät. Minä tässä tietenkin viittaan kahden ensimmäisen veroetuus tapauksen käsittely, niin loppuun päätökseen se Fiat on siis saanut laitonta valtion tukea Luxemburgista ja Starbucks taas Alankomaista. Haluaisin tänään toistaa, että nämä kaksi päätöstä ovat tärkeä merkki jäsenvaltioille ja yrityksille itselleen, ovat ne sitten isoja tai pieniä yrityksiä tai suuria tai pieniä jäsenvaltioita. Siis ei ole mahdollista käyttää verojärjestelmää tätä kautta antaakseen laitonta valtion tukea yrityksille. Haluan myös tehdä selväksi sen, että tämä on vasta työni alkua, ei suinkaan päätös. Ja jatkossakin tulen avaamaan tällaisia veropäätöstapauksia, jos todetaan, että sääntöjä ei noudata niin kuin pitäisi. Ja luonnollisesti, kun tapaukset käsittelyt avataan, teemme parhaamme, jotta viemme ne sitten loppuun mahdollisimman nopeasti. Tietenkään emme koskaan halua tinkiä työn laadusta. Rinnakkain tämän kanssa me edelleen analysoimme sitä, miten jäsenvaltio suhtaudutaan vero päätöksiin. Ja tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman hyvä kuva tilanteesta niin, että voimme pyrkiä todelliseen ohjeistukseen silloin, kun veroetuudet voidaan nähdä laittomana valtion tukena. Meidän yhteinen näkemyksemme kilpailupolitiikasta on selkeä. Varmasti jaamme tämän näkemyksen riippumatta siitä, mistä olemme kotoisin. Me haluamme avoimet sisämarkkinat, jossa on yhtäläiset mahdollisuudet toimia toimitaan reilusti ja näin kaikkien kansalaisten pitäisi siis tilanne kokea jäsenvaltioissa ja unionissa. Tämä on ainoa tapa minun mielestäni varmistaa se, että kansalaiset saavat kaiken hyödyn sisämarkkinoista. Ja kyllähän sieltä hyötyä löytyy ihan päivittäin, kun näitä on ihmisiä, tarvitsevat työpaikkaa, äh, haluavat elinkeino luoda yritystoimintaa tai palvella kansalaisia ja asiakkaita EU-ssa. Odotan tämän päivän keskustelua mielenkiinnolla. Tässä en pysty käymään kaikkia asioita läpi, mutta lähdetään tästä nyt eteenpäin ja toivottavasti saan ideoita, joita voin sitten kertoa komissiossa yksiköilleni. Kiitoksia. No, Kiitoksia teen paljon. Hyvää komission jäsen ja kuten sanoin, me arvostamme työtänne ja olette aivan oikeassa siinä, että sisämarkkinat ei tarkoita vain sisämarkkinasääntöjä, vaan tarvitaan myös oikeudenmukaisia kilpailusääntöjä ja valtion tuki on yksi ongelmallisimmista kysymyksistä. Ennen äh, tiesin, luulimme, että valtion apu liittyy ainoastaan tukiin, mutta nyt tiedämme, että se liittyy myös verotukseen. Se on uusi äh, aluevaltaus. Olemme iloisia, että olette sinne äh, sinne menneet ja tulemme asiaa jatka. Nyt äh, menemme Hontin järjestelmän mukaisesti EPP-ryhmästä herra Burkhard Balz. Mrs. Vestager, good. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen Vestager, että olette tulleet tänne valiokuntaamme. Tällä ensimmäisellä kierroksella minä haluaisin puhua näistä veroasioista, sillä monille meistä täällä valiokunnassa ne ovat, ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja on olemassa myös erityinen vero, veroryhmäkin. Meillä on kysymyksiä teille ja ensin haluaisin kysyä, että mitä mieltä olette siitä, että tällainen clearinghouse-järjestelmää perustettaisiin sellainen, missä näitä veropäätöksiä voitaisiin EU-tasolla tarkastella siltä kannalta, ovatko ne haitallisia jäsenvaltioille mikä voisi olla tällaisen käytännön tuotos tai mihin se voisi käytännössä teidän mielestänne auttaa? Sitten toinen kysymys, johon jo puutuittekin. Te puhuitte kahdesta päätöksestä, jota on tehty tässä näissä kysymyksissä. Ja kun tätä kokemusta nyt on jo olemassa, niin mikä on aikataulu sille, että saataisiin hyvät käytänteet pantua täytäntöön sillä tavalla, että saataisiin lisää varmuutta sekä jäsenvaltioille että liikeyrityksille? Uh, on, on the first, uh... Ensimmäisen kysymykseen, että miten tällainen clearinghousing perustaminen, mitä mieltä siitä olen. En oikein tiedä, koska olen siinä hyviä ja huonoja puolia. Siinä on huonoja puolia sikäli, että jollakin tavalla jäsenvaltiot voisivat tuntea olevansa, että ne eivät ole vastuussa näistä asioista. Enkä haluaisi sellaisen tilanteeseen, että nämä päätökset eh, eh, ovat sellaisia, että niiden avulla saadaan todellakin oikeusvarmuutta. Ja jos sitä tavoitellaan, niin minun mielestäni pitää OE CDssä viedä näitä asioita muun muassa eteenpäin. Ja sitten tämä toinen asia tästä automaattisesta tiedonannosta, sitä pitäisi myöskin viedä eteenpäin niin hyvin kuin mahdollista. Tietenkin minä toivon, että me voimme tehdä työtä eh, yleisen läpinäkyvyyden eteen ja yhteisen verotuspohjan eteen. Jos nyt tähän toiseen kysymykseen vastaan, niin minun mielestäni tulee menemään hyvin kauan aikaa siihen, että saamme tällaiset perinteiset suuntaviivat luotua. Ja miten me sitten voimme antaa ohjeita eh, jäsenvaltioille, jotka olisivat jotenkin kevempiä, mutta kuitenkin sellaisia, että menettelyt olisivat eh, läpinäkyviä ja aivan yhdenmukaisia valtion tukia säätelevien ohjeiden kanssa. Ne päätökset, joita nyt on tehty ja joita tullaan tekemään, ja kaikki se, mitä olemme analysoineet jäsenvaltioiden eh, veropäätöksistä, niin sen perusteella me voimme mennä eteenpäin, jotta saamme nämä suuntaviivat ajoissa laadittua. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Teillä on vielä puolitoista minuuttia aikaa, eikö? Hyvä. Hän on tyytyväinen. Sitten SNT-ryhmästä Peter Simon. Minä puhun saksaa. Niin, minunkin osaltani hyvä komission jäsen. Äh, haluan antaa tunnustusta viime viikkojen päätöksistä, koska te osoititte jotain selkeästi Euroopassa. Me emme puhu pelkästään äh, mm, epäsäännönmukaisesta toiminnasta, vaan laittomasta toiminnasta useat taksevaliokunnan jäsenet sanoivat, että eihän tämä ole laitonta. Ja jos tämä teidän päätöksenne pitää, niin sitten on selvää, että tämä on laitonta. Nämä yksittäiset päätökset, joita on tehty perustuen niihin asiakirjoihin, jotka LuxLeaksista saatte, pystyttekö te ja teidän työntekijänne ylipäätänsä käsittelemään kaikkia niitä mahdollisia potentiaalisia tapauksia? Ja toinen kysymys liittyy automaattiseen tiedonvaihtoon. Nyt neuvosto on käynnistänyt sen, että komissiolle kyllä annetaan tietoja, jotka antavat tilastotietoa, mutta te kun suojaatte kilpailuoikeutta, niin eh, teiltä kielletään kaikki ne tiedot, jonka avulla sitten mm, roolinne toteuttaa, että pysty varmistamaan, ovatko verotuspäätökset primäärioikeuden mukaisia. Mitä mieltä te olette, millaisia tietoja te vähintäänkin tarvitsisitte, jotta voisitte todellakin olla sopimusten vartija? Ja kolmas kysymys liittyy komission rooliin tässä käytännössääntöryhmässä loppuna ennakko eh, julkaisuja nyt tällä viikolla myös Saksan lehdistössä eh, eh, tietoja, joista me Euroopan parlamentissa me tiedä mitään. Me emme tiedä mitään, koska me emme saa tämän käytännössääntöryhmän asiakirjoja käyttöömme. Tämä asiakirjat, jotka Saksan lehdissä on julkaistut, niissä käy ilmi, että jo vuosia useita jäsenvaltioita on syytetty väärästä toiminnasta verotuspäätösten suhteen. Nyt komissio on mukana tässä käytännössä ryhmässä Code of Conduct Groupissa ja tuossa ryhmässä komissio ei voi oikeuksiaan hyödyntään, jos se kerran on sopimusten vartija niin, ja saa tietoja tässä ryhmässä, niin eikö komission silloin pitäisi kertoa näistä asioista myöskin teidän pääosastollenne? Eihän komission edustaja siellä voi olla enemmän sitoutunut vaitiololupaukseen kuin Euroopan perussopimuksiin. On the first question. Tästä ensimmäisestä kysymyksestä, pystykö me tekemään riittävästi. Minulla ei ole mitään haluja olla Euroopan veroviranomainen, koska meillä on jäsenvaltioiden veron viranomaiset. Se, mitä yritämme saavuttaa, on se, että kun katsotaan eteenpäin, meillä on veropäätöksiä, jotka ovat täysin yhteensopimia valtion tukisääntöjen kanssa. Ja uskon, että tämä voidaan saavuttaa, kun katsotaan näitä konkreettisia tapauksia. Nämä kaksi tapausta, joista olemme nyt mm, päättäneet, sanovat ihan selvästi, ja me olemme myöskin päätöksissä osoittaneet, miten näiden yritysten verotustaakka pitäisi uudelleen laskea näistä voi oppia hyvin paljon. Tässä on kyse siitä, että kun tehdään sisäisiä hintoja, niin miten voidaan varmistaa, että niillä on suora suhde markkinahintoihin niin, että siirtohinnat eivät ole tapa siirtää voittoja alhaisen verotuksen alueelle. Ja jos tätä käytetään oikealla tavalla, niin silloin nämä tapaukset voivat antaa niin paljon suuntaviivoja, ettei meidän tarvitse koskaan ikään kuin tehdä uudelleen sitä, mitä kansalliset ja viranomaiset ovat jo tehneet. Ja sitten tilastoista. Itse asiassa minä en tiedä kollega Moskovicin kantaa. Hän on vastuussa laajemmalti verotuksesta, mutta näissä konkreettisissa tapauksissa meille on kovasti hyötyä siitä, että meillä on vahvoja välineitä, joilla voimme saada ne tiedot, joita tarvitsemme. Ja kuten tiedätte, kun keskustelimme tätä tietopyyntöämme verotuspäätöksistä kaikilta jäsenvaltioilta. Meidän piti käyttää aina vaan kovempia panoksia, että saisimme ne tiedot, joita tarvitsemme. Tämä osoittaa sen, että meillä on kyllä välineitä käytettävässämme ja myös sen, että me tarvitsemme niitä. Sitten tämä toinen kysymys tästä käytännössääntöryhmästä. Se, mitä siellä tehdään, on hyvin hyödyllistä. On tietenkin vaikea katsoa taaksepäin ja sanoa, että se, mistä siellä on keskusteltu, sen pitäisi vaikuttaa meidän työhömme tulevaisuudessa, koska tämä ryhmä on luonut pohjaa muutokselle siinä, miltä yritysverotuksen tulee näyttämään. Ja kiitoksia. Antaisin teille vielä muutaman sekunnin, mutta minun täytyy pitää kiinni näistä puheenjohtajista. Nyt esiryhmästä herra Stavati. Kai Swinburne. Kai Swinburnin sijaan, koska hän ei päässyt kokoukseen, koska hän joutui viemään tyttärensä testeihin sairaalaan. Nyt, arvoisa komission jäsen, haluan ensin onnitella teitä hiilättävästä komission äh, johtopäätöksestä siitä, että Luxemburg muun muassa on antanut epäreiluja veropäätöksiä Fiatille se, että täysin täytettäisiin EUn kilpailusäännöt, se tulee aina olemaan yksi kaikkein tärkeimmistä välineistä, kun pyritään taistelemaan yhtiöveron kiertoa vastaan. Te olette osata, teillä on vahvaa tahtoa toimia juuri näin. Minulla on teille kaksi kysymystä. Voisitteko ystävällisesti kuvata, kuinka ja missä määrin näette kaksi, nämä kaksi komission päätöstä tavallaan peloitteena, että estetään tulevat veronkiertotapaukset valtioiden ja yritysten välillä? Haluaisin myös kuulla arvionne hiljattaisista sopimuksista, päätöksistä on tehty OECDssä, jotka perustuvat voittojen kotouttamiseen ja yhtiöverotuksessa. Nämä toimenpidepaketti, jossa, joka tehtiin OECDssä, on siellä kuvattu valtavana muutoksena, joka jo nyt vaikuttaa huomattavalla tavalla veronmaksajien käyttäytymiseen. Oletteko te samaa mieltä tästä lausunnosta ja jos näin on, missä määrin te näette tämän veropohjan ö, erosion muun muassa johtavan siihen vähän menee niin paljon aikaa ja ponnisteluja. Ja saattaa sen aikaan tällainen konsolidoitu veropohja EU-ssa. Mehän tiedämme, tässä on Tätä useat jäsenvaltiot kuitenkin vahvasti vastustavat. Well, first of all, I, I hope that, uh, that your colleague's daughter will... Mm, niin haluan onnitella teitä siitä, että teidän prioriteettinne ovat osuneet oikeaan. Ensinnäkin on sitä että tämä peloitetekijä on tässä varsin vahva. Olen korostanut tätä ihan alusta lähtien, kun esittelin kaksi, nämä kaksi päätöstä Tähän liittyy viesti yrityksille ja jäsenvaltioille. Ja sen sijaan eh, puhutaan tästä summasta, joka pitäisi periä, ja, mutta puhumme kuitenkin myös metodologiasta, miten tästä pitäisi oppia ja miten pitäisi muuttaa toimintatapoja. Tämä pohjalta sitten toiseksi OECDn hanke koskien voittojen kotouttamista ja veropohjan rapauttamista. Olen tästä, tästä kovasti tyytyväinen. Toivottavasti kaikki Eh, jäsenvaltiot, eh, valtioiden päämiehet tämän hyväksyvät, koska tämä osoittaa, että kyse on isommasta asiasta kuin vain EU, koska sitä asiasta tarvitaan yhä enemmän eri tahoja mukaan ja varmistamaan, että verot maksetaan siellä, missä tuototkin saadaan ja tämä varmasti tässä auttaisi meitäkin. Minulla on näistä asioista varsin lyhyt kokemus, mutta olen kuitenkin sen verran oppinut, että pitäisi olla todella varovainen kielenkäytössä, mutta olen silti sitä mieltä, että jos tätä täytäntöön pannaan, niin tämä on kyllä myönteinen asia, jos halutaan saavuttaa se, mihin pyrimme. Sen toiseksi, jos puhutaan yhteisestä veroyhtiö, yhtiöveropohjasta, niin tällä ei, tämä liity vain monikansallisiin yrityksiin, vaan ehkä myös pienempiin yrityksiin, joilla on liiketoimintaa vain yhdessä kahdessa jäsenvaltiossa, jotka silloin tietävät paljon paremmin, mikä tämä veropohja on, ja silloin ehkä ne pystyvät käyttämään hyväksi verotietoja. ja Ehkä silloin tämä voi hiukan helpottaa niiden toiminta, vaikka tämä on iso tavoite, kun puhutaan verotuksesta. Thank you very much. Uh, kiitoksia oikein paljon. Voisitteko sulkea mikrofoninne? Eh, Edustaja Starvasti, kiitoksia. Liberaaliryhmästä nyt Ramon Tremosa Ivalses. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, hyvät kollegat, aluksi haluaisin eh, eh, korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä teidän päätöksenne on ollut eh, tässä Starbucks-kysymyksessä ja Fiatissa. Meillä on pari kysymyks, kysymystä. Ensimmäinen koskee sitä, mitä komissio nyt tällä hetkellä tekee – niin, meillä on siis Android liittyy tähän. Voitteko kertoa, mitä tälle asialle kuuluu tällä hetkellä? Minä kuulin, että Google vastasi, että komissiolla ei ole mitään syytä asettaa sakkoa, ja Microsoft sanoi samaa monta vuotta sitten. Minkälainen mielipide teillä on tästä? Minun mielestäni pitäisi laskea näitä sakkoja sen perusteella, miten paljon vahinkoa vuosittain on syntynyt. Meidän pitäisi palata ainakin vuoteen 2006, jolloin vahinkoja alkoi syntyä ja siitä asti toimia. No, toinen on sitten ne lentoalan kilpailuasiat. Pitäisi siinäkin miettiä erityisesti näitä valtion apuja, koska meillä on valtioita, jotka maksaa, antavat tukia 2004 vuodesta asti. On yritetty näitä vastustaa, ja se ei ole onnistunut. Te tiedätte aivan hyvin, että monia tukia voitaisiin pitää laittomana valtion tukena. komission pitäisi mm, mm, laatia tällainen sitova lauseke, joka säätelisi Euroopan ulkopuolista lentoliikennettä ja myöskin sitten sääntöjä, eh, jotka koskisivat uusia lentoyhtiöitä. Pitäisikö valvontasäätöjä muuttaa tässä lentoliikennepaketissa? Kiitoksia. Aluksi tästä Googlen tilanteesta. Android-tutkinta aloitettiin huhtikuussa ja meillä on vielä tämä asia kesken, joten en voi vielä sanoa, milloin päätös tulee tehtäväksi. Sitten shopping-tapauksessa eh, Google on eh, ilmoittanut, eh, että se vastustaa päätöstä syyskuun lopussa nyt me olemme analysoimassa tätä asiaa ja me saamme lisätietoa Googlelta itseltään ja myöskin kolmansilta osapuolilta ja teemme sitten työtä tulevina kuukausina. Sakoista sitten. Sakkoja asetetaan suhteessa siihen, kuinka vakava ja pitkäkestoinen tilanne on ollut. Ja ne voivat tietysti olla hyvin raskaitakin. Kartelli, kartellisakko voi olla sellainen, että se heijastaa koko sitä haittaa, jonka kartellisopimus on aiheuttanut ja tämä määräävä markkina-asema. Aivan hiljan tai hiljattain me asetimme sakkoja eräille yrityksille optisten laitteiden kohdalla, mutta tässä kuitenkin oli sellainen kartelli kyseessä, joka vaikutti koko Euroopan markkinoihin, ja minun mielestäni tässä oli 116 miljoonaa euroa kyseessä. Me voimme siis todellakin asettaa sakkoja yrityksille, jotka ovat ulkopuolella Euroopan, mutta jotka ovat läsnä Euroopan markkinoilla. No sitten lentoliikenteen alalta meillä on jo Eh, DG Movilla toimittu. Meillä nimittäin Euroopassa yhteydet ovat eh, huonontuneet monien kansalaisten kohdalla ja meillä on myöskin sellaisia asioita, eh, jotka liittyvät Euroopan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun. Kolika Bus on hyvin keskittynyt tähän kysymykseen ja tähän tietenkin palataan siinä vaiheessa, kun lentoliikennettä koskevat ohjeet valmistuvat. Kiitoksia sitten GUE-ryhmästä Paloma Lopez Vermeo. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun espanjaksi. Kiitän teitä komissaari läsnäolostanne tässä valiokunnassa ilta, tänä iltapäivänä. Meille tärkeää on kilpailupolitiikassa on, että se on sellainen väline, jolla säädellään markkinoita, joita käytetään kansalaisten ja kuluttajien hyväksi, eikä suurten monikansallisten hyväksi. Tässä mielessä olemme sitä mieltä, että kyseinen väline, sen täytyy voida korjata kielteisiä ulkoistuksia markkinoilla ja taata se, että kaikki eurooppalaiset lainsäädäntösäännöt toteutuvat, mitä tulee viranomaisten toiminta, kilpailuviranomaisten toimintaan. Olen kuunnellut tarkasti teidän ehdotuksianne ja arvostan näitä ehdotuksianne, mutta olen kuitenkin varsin huolissani siitä, miten voidaan taata riippumattomuus näiden viranomaisten kohdalla. Kyse on välin, toimenpiteistä, joista olemme tänään kuulleet, mutta tarvitaan, täytyy ottaa huomioon myös markkinoiden yksityiset toimijat, jotka varsin usein puuttuvat lainsäädännön kehittämiseen. Lopuksi minulla on kolme konkreettista kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Aiotteko te komissiossa ottaa huomioon sosiaalisen polkumyynnin, jota monet yritykset harjoittavat? Se on yksi keino saada kilpailuetuja. Jos näin on, millä tavalla voisimme tähän asiaan tarttua aiotaanko hyväksyä toimenpiteitä äh, esimerkiksi vieten kohdalla, jotta nämä varat, joita on voitu periä, että ne palautetaan jäsenvaltioihin, joissa arvo alun perin saatiin aikaa, voitaisiin saatiin aikaan. Aikoo komissio suojella sitä, miten uusiutuvan energian sektoria suojellaan Espanjassa, kun ajatellaan uutta lainsäädäntöä, joka on luomassa suuria eroja sääntelyssä kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia. Well, thank you. Uh... Kiitoksia. Ensin tietenkin se, miten varmistamme, että kansalliset kilpailuviranomaiset voivat toimia riippumattomasti. Tämä varmasti on yksi niitä, niistä alueista, joista meillä on tiettyjä ideoita jo, mutta tässäkin julkinen kuuleminen on varsin tärkeää, koska asiassa voidaan toimia eri tavoin. Ja te huomattakin, että näin jo toimitaan nyt eri tavoin eri jäsenvaltioissa – tilanne on hy- hyvin hallinnassa, jossakin jäsenvaltiossa vielä tilannetta voidaan parantaa ja haluaisimmekin ihmisten kertovan, mitkä asiat toimivat hyvin ja miten haluaisimme asioiden toimivan. Sitten toiseksi sosiaalista polkumyynnistä. Niin oikeastaan tämä ei nyt ehkä liity niinkään minun toimivaltaani tässä, vaan kollegoillani, mutta kuitenkin mielestäni meillä on varsin hyviä uusia sääntöjä, joiden mukaan todetaan, että ei voi tarjota tukea yritykset, kun siirtävät toimintansa omaan maahan, jos yritys samanaikaisesti sulkee samoja työpaikkoja alkuperäisessä jäsenvaltiossaan. Ja mielestäni tämä on oikein hyvä asia, koska pitäisi siirtää yritystoimintaa oikeasta syystä, eikä sen, ja sen takia, että tästä hyötyy jotenkin, saa tukirahoja. Tietenkään tämä ihan suoraan nyt lupaukseen, mutta mielestäni tämä on konkreettinen toimenpide, jolla voimme osoittaa, että me välitämme siitä, että syyt toimia ovat oikeita, eikä käytetä vääriä verukkeita, kuten valtion tukia tai muuta tämän tyyppistä tukea. Sitten kolmas kysymys toimenpiteistä, joilla voidaan para, palauttaa perityt summat muihin jäsenvaltioihin. Tämä ei kuulu valtion tuki sääntöihimme toimia tällä tavalla. Me perimme valtion tuet, joita on laittomasti myönnetty sopimuksia vastaan, mutta meillä ei ole mitään säädöksiä, jotta, jotta voisimme näin toimia. en varmastikaan pystyisi myös vastaamaan, jos tähän pitäisi nyt vastata, miten pitäisi pitäisi toimia, koska ei ole helppoa varmistaa, että rahat voidaan palauttaa. Mutta tätä keskustelua mielestäni pitäisi käydä laajemmin kuin vain niin, että puhutaan verotuksesta ja valtion tuosta, koska tämä liittyy laajempiin kysymyksiin. Sitten vielä lopuksi kysymys uusiutuvista energianlähteistä en tunne tätä espanjalaista tapausta, mutta mielelläni palaan tähän asiaan myöhemmin, koska me tietenkin yritämme mahdollistamaan sen asian, että uusiutuva energia voidaan integroida eh, energiajärjestelmään mukaan, erityisesti kun nyt voidaan nähdä, että eh, aurinko- ja tuulienergia ovat muuttaneet dramaattisesti hinnoitusta. Tässä on hyvä mahdollisuus yritykselle toimia ja voidaan toimia myös paljon edullisemmalla tavalla ajatellen veronmaksajia, mutta palaan tähän espanjalaisen tapaukseen myöhemmin. Nyt minulle tarvittavia faktoja. Kiitoksia. Nyt vihreästä ryhmästä Philip Lambert. Kiitoksia, Markus. Äh, hyvä sen kun minulle kysytään, Juncker, kysytään Junckerin komissiosta, niin minulla on vain muutamia hyviä asioita sanottavana, mutta te olette varmastikin äh, se suuri poikkeus ja äh, olen vakavissani tässä. Olen todella ylpeä siitä, mitä te teette kansalaisten nimissä. Haluaisin, että tämä kirjataan pöytäkirjaan. No, tutkimukset liittyen verotuspäätöksiin. Onnittelen tietenkin hyvin tehdystä työstä. Olen iloinen siitä, että edeltäinen Almunia nosti esiin tämän tabun, mutta te jatkatte hänen työtään ja se on hyvä asia. Te sanoitte, että asia ei lopu tähän. Sanoitte, että tutkitte muitakin tapauksia. On tuhansia veropäätöksiä. Miten aiotte ne valita tai tunnistaa ne tapaukset, joita haluatte seurata ja mitä resursseja teillä on, koska resurssit ovat rajalliset niin kuin kaikilla. Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, Volkswagen. Monissa maissa yritys tai asiakkaat, jotka ostavat tuotteita tuolta yritykseltä, ovat saaneet tukia, jotka perustuvat periaatteessa väärään tietoon. Tämä on markkinoiden vääristymistä. Miten aiotte toimia, jos käy ilmi, että no, se, että Volkswagen on huijannut, sen tiedämme, mutta jos käy ilmi, että jäsenvaltiot eivät aio periä takaisin rahaa, jota Volkswagen on laittomasti saanut tai asiakkaat ovat laittomasti saaneet, koska he ovat ostaneet ajoneuvoja, jotka eivät ole vihreitä. Kiitoksia oikein paljon. Olen hyvin ylpeä siitä, että sanotte näin ja pidän tämän kyllä mielessäni. Toiseksi oikeassa on hyvin paljon päätöksiä tällä hetkellä. Analysoimme 300 päätöstä, jotka tulivat jäsenvaltioissa, joissa näitä päätöksiä tehdään. Ja olemme löytäneet hyvin ja esimerkkejä täysin sääntöjen mukaisia, hyvin dokumentoita ja mitään kysymyksiä ei ole esitettävänä ja sitten löydämme toisenlaisia tapauksia. Ja se, mitä yritämme tehdä, on, että yritämme löytää mahdollisimman selkeitä tapauksia, aivan itsestään selviä, mm, koska niiden kautta voimme oppia parhaiten, eh, erityisesti nämä yritykset ja jäsenvaltiot, jotka tässä ovat kyseessä meidän on aloitettava yhdestä päästä, koska jos meillä on perusteltuja epäilyksiä siitä, että sääntöjä ei noudateta, niin sitten meidän on äh, otettava tapaus käsiteltäväksi. Ja meidän on tehtävä sen niillä resursseilla, mitä meillä on uudella järjestellä, niin paljon kuin mahdollista, jotta voimme tukea sitä ydinryhmää, joka näiden asioiden parissa työskentelee mutta tietenkin, kuten sanoitte, kaikilla on vain vähemmän, aina vain vähemmän resursseja, mutta yritämme hyödyntää ne mahdollisimman hyvin. Sitten Volkswagenista asia vielä tutkitaan, joten on hyvin vaikea tietää tarkkaan, mitä äh, tulevina kuukausina tapahtuu. Valtion tuki, jota Volkswagen on saanut, on ollut ihan suoraviivaista investointia äh, tukea, tukea tutkimuksia ja kehitykseen, mutta minä en voi antaa teille mitään kokonaisnäkemystä tai summaa siitä, kuinka paljon valtion tukia he ovat saaneet. Mutta ensi vuoden heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä kaikkien jäsenvaltioiden täytyy julkaista, kuinka paljon valtion tukia ne antavat ja kenelle. Tämä oli osa tätä valtion tukiuudistamisohjelmaa. Ja sitä, että valtion tukipäätökset eh, hajautettiin, niin sitten saadaan avoimuutta niin, että tulevaisuudessa tiedetään, mikä valtio antaa millekin yritykselle millaista valtion tukia. Eh, tästä on sitten tulevaisuudessa varmasti hyötyä, mm, jos tällaisiin tapauksiin törmätään. Mutta aiotteko eh, seurata sitä asiaa, että mitä tukia Volkswagen on saanut siitä, että se on myynyt vihreitä autoja. Öö, no, tämä riippuu siitä, miten tapaus etenee, koska tällä hetkellä en tiedä siitä riittävästi. Marko Valli. Kiitoksia nyt EFTD-ryhmästä Marko Valli. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä siitä, että hän on täällä vastaamassa kysymyksiin, niin minun on sanottava, että en kadehdi häntä tässä historiallisessa vaiheessa, koska häntä painostetaan kovasti, myöskin tiedotusvälineiden painostus on kovaa, kuulemme jatkuvasti skandaaleista, halutaan oikeudenmukaisuutta verotusjärjestelmässä. Italiassa yritän selittää sellaisia tapauksia, kuten Fiat ja Starbucks kansalaisille, ja kansalaiset haluaisivat tietenkin konkreettisempia vastauksia vaatimuksia jäsenvaltiolta ja komissiolta. Ja on absurdia, että vaikka eh, näitä monikansallisia yrityksiä sakotetaankin, kuten Fiatia ja Starbucksia, niin nämä eh, sitten eh, ovat maksamaan ne maksamaan rahaa niihin maihin, jotka ovat toimineet tällä tavoin Mm, ja tämä on muiden, muille maille haitaksi. Milloin meillä on johdonmukainen verotusjärjestelmä Euroopassa? Minä en halua, että jossain vaiheessa, äh, kun minusta tulee iso isä, kuten joistain kollegoista, niin joudun vieläkin äh, käsittelemään näitä kysymyksiä. Joten meidän on hyvä, että löydetään järjestelmiä, joiden avulla voidaan tehdä yhteistyötä, mutta meillä täytyy olla ihan selvä aikataulu, e, eikä niin, että aina vaan nostetaan esiin uusia tapauksia, jotta osoitettaisiin, että jotain tehdään, mutta loppujen lopuksi ei päästä mihinkään. Joka kerta, kun johonkin kun päätös tehdään, esimerkiksi Ecofinissa, esimerkiksi lokakuussa oli mahdollisuus saada aikaan todella avointa tiedotenvaihtoa, joka olisi keskeyttänyt tämän epämoraalisen järjestelyn, mutta jäsenvaltiot pysäyttivät tämän. Pitääkö kansalaisten uskoa toimielimiin vai huijatteko meitä? Täytyy asettaa vastakkain maalaisjärki ja julkinen etu minä olen tätä vasta jonkun aikaa seurannut, mutta olen jo ymmärtänyt, että tämä on erittäin vaikeaa. Enkä haluaisi hukata aikaa, koska täällä jotkut tietyt edut yrittävät viedä asiaa eteenpäin, eikä kyseessä todellakaan ole julkinen etu. Well, actually, uh... No, itse asiassa kommenttine virittävät minut myönteiseen tunnelmaan, koska mitä enemmän Äh, veronmaksajat, kansalaiset äh, kiinnostuvat näistä asioista, sitä paremmin voimme viedä asioita eteenpäin. E, eikä ole mitään estettä sille, että yksittäinen jäsenvaltio saa aikaan muutosta jo tänä päivänä. Joten äänestäjän täytyy nyt todellakin vaatia, että tämä asia otetaan esille ja että jos valtioissa harrastetaan näitä verotuspäätöksiä, niin silloin ne tehdään sääntöjen mukaisia, ettei voiton siirtoja tapahdu, kuten joissain tapauksissa on nähty. Ja kun teemme yhteistyötä, niin voimme myös varmistaa sen, ettei kenelläkään synny sitä tunnetta, että pelikenttä ei ole tasainen tai että jokaisella yrityksellä ei ole mahdollisuutta kartuttaa veroja mm, tuossa maassa. Me voimme tehdä asioita eh, vero, eh, valtion tukivälineillä ja myöskin lainsäädännöllä, mutta se, että yksittäinen jäsenvaltio ryhtyy eh, muuttamaan toimintatapoja, niin sen täytyy vain ryhtyä siihen. Ja siksi haluan nyt toimia mahdollisimman nopeasti ja antaa osviittaa siitä, miten tämä voidaan tehdä koska olen samaa mieltä siitä. Minulla on myös se tunne, että kansalaiset odottavat meiltä, että muutamme järjestelmää, koska me näemme, että tuhannet ja tuhannet yritykset yksinkertaisesti maksavat veronsa, mutta sitten näemme, näkevät toisia yrityksiä, joilla on riittävästi varaa kiertää verotusta, ja jotkut tekevät sen varsin aggressiivisella tavalla. Ja mm, he ovat nähneet, mitä hallitus on täytynyt tehdä kansallisen budjetin suhteen. On täytynyt leikata monesta kohtaa ja tämä keskustelu, mitä me tänään käymme, on ollut hyvin lupaava ja mitä enemmän voimme tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, kuten taksivaliokunta on tehnyt, sen parempi. Kiitoksia enää ENFstä yhtään kollegaa paikalla, joten annan puheenvuoron esittelijällemme, joka vastaa tästä vuotuisesta kilpailupolitiikka-mietinnöstä. Kiitoksia. Me olemme hyvin tyytyväisiä tähän hyvään yhteistyöhön. Tässä on kaksi asiaa, johon haluaisin puuttua, jotka jo tulivatkin esiin. Ja siis kierrosta. Yksi asia minun mielestäni vähän erikoinen verotuspäätöksiin liittyen. Eli siis tässähän tekijät vaikuttavat uhreilta. Eihän se ole mahdollista. Ne, jotka ovat saaneet rahaa näistä, niin sehän on aivan toinen tilanne kuin kartelleissa, koska sitten nämä sakothan peritään kartelitapauksissa EUn kanssa. Ja jos ähm, tässä nyt sitten kuitenkin valtiot ovat toisia, tai siis uhrit ovat toisia äh, maita, jotka ovat saaneet näitä tukia, niin minua vähän nyt ihmetyttää tämä, tämä että alako, Alankomaat ja Italia sitten saavat nämä rahat jälkikäteen minun mielestäni koko tilanne pitää muuttaa, koska tällä pitää enemmän painostaa jäsenvaltioita, jotta ne muuttavat käytänteitään. Sitten toinen asia liittyy yhteistyöhön kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Se on hyvä, mutta sitten kun katson sitä tarkemmin, niin täällä puhutaan taas kartelleista. Tässä puhutaan yli sadasta tapauksesta, e, jossa e, on käytetty kartellimenettelyä, mutta täällä on taas aukkoja, jotka ovat, e, liittyvät valtion tukiin. Puhutaan paljon valtion tuista, kansalliset viranomaiset, hän ovat vastuussa niistä, koska nehän ovat laittomia tukiaisia antaneet. Mutta tämä valvonta ei, ei toimi. Ja miten te nyt näette tämän yhteistyön? Miten voitaisiin painostaa enemmän jäsenvaltioita, että tilanne korjautuisi? Minun näkemykseni mukaan nämä takaisin perityt rahat kuuluvat siis veronmaksajille, eivät ne mene valtioille. Olette oikeassa siinä, että tässä on paradoksi, koska valtiot, jotka antoivat näitä vääriä tukiaisia, niin saavat rahat takaisin. Tämä asiahan koskee kaikkia näitä valtion tukitapauksia. Minä en tiedä, miten me saisimme sellaisen järjestelmän, että tämä ja tämä e, jäsenmaa on tehnyt näin ja näin. Meidän täytyy nyt päästä eteenpäin ja meidän täytyy, täytyy katsoa, minkälaisia voittoja on tehty ja kuinka niitä voidaan verottaa. Ja <clears throat> meidän täytyy käyttää tätä, näitä verotussääntöjä, joita meillä on, ja toimia avoimesti mutta joka tapauksessa veronmaksajat eh, ovat eh, juuri ne taho, joka voisi vaatia rahaa takaisin valtiolta. Aivan oikeassa olette siinäkin, että, että ne kysymykset, eh, mitä me esitämme näille kilpailuviranomaisille, koskevat juuri kartelleja. Jäsenvaltiot voisivat tehdä paljon enemmän näitä päätöksiä kahdella edellytyksellä. Ensinnäkin pitäisi arvioida, onko se järkevää, ja sitten pitäisi tutkia avoimuutta ja sitä, miten rahat käytetään. Nämä ovat mielestäni tehokkaimpia tapoja varmistaa se, että jos valtion tuista päätetään eli minimissäännöstön mukaan, että se toimii. Tässähän on nyt työtä komissiolle. Sen pitäisi tutkia myöskin eh, joskus jälkikäteen, että onko laittomia tukiaisia annettu. Tämä on komission tehtävä ja kaikkien tulevien komissioiden tehtävä. Jos iso jäsenmaa tai rikas jäsenmaa pystyy antamaan yhtiöille tukia, niin silloinhan yhteiset säännöt vääristyvät. Kiitoksia sitten ST-ryhmästä, Tivo Sani. Niin, kyllä. Sinulla on puheenvuoro. Thank you very much, sir. Kiitoksia, arvoisa komissaari. Minäkin Todella haluan tuntea kaikki vastauksenne, erityisesti niistä kysymyksistä, joita on tullut esille takse erityisvaliokunnan löydöksemisen. tämä takseen valiokunta tähän mennessä on ollut yksi näistä poliittisista tuotteista parlamentissa on aikaan ja se on sen huomiot ja löydökset ovat varsin tärkeitä. Ymmärrän kyllä, että jo nyt on voitu osoittaa muutamiin isoihin kaloihin, jotka vasten tahtoisesti vain veroja makselevat, mutta minä kuitenkin uskon, että komissiossa täytyy tähän pureutua syvemmin, jotta löydätte myös nämä keskikokoiset kalat, jotka ovat tehneet tällaisia verohelpotussopimuksia ja muita verosopimuksia. Haluaisin kiittää, kiinnittää huomionne yhteen seikkaan uhkaan, joka liittyy omaan maahani, nimittäin Unkarin hallitus ensin poisti koko peliteollisuuden, rahapeliteollisuuden ja sitten tämä suo, äh, annetta, toimintamahdollisuus annettiin yhdelle ainoalle taholle ja voi, tähän liittyy kaikki mahdollinen veroetus, järjestelmä tämä yksi henkilö pystyi määräämään tavallaan omat veronsakin, joten omituisia ratkaisuja löytyy. Tämä, tässä oli kyseessä pääministeri yksi parhaimmista ystävistä, mutta mm, syynä tälle olisi, toiminnalle olisi se, että Unkarissa hallitus hyväksyi lain, jossa todettiin, että nämä komissiot voidaan ähm, stage aid. So, antaa luodettaviin käsiin. Sitten toinen asia menee tässä nopeammin, koska te vastasitte tähän jo usein, usean otteeseen. Mietin vain, mitä olette mieltä hiljattaista ilmiöistä, että tehdään näitä yhtiöverotuspäätöksiä on Joissakin maissa halutaan kieltää tämä, joissakin maissa ei haluta kieltää. Mikä teidän tämänhetkinen näkemyksenne on? Well, first of all, I think it's, it's... Ensinnäkin tästä sitten voidaan keskustella, kuinka suurista kaloista niin sanotusti puhutaan, koska olemme käsitelleet osaa Starbucks-yhtiötä ja osittain Fiat-tapausta, ja varmastikin tämän takia näiden verojen perinnässä ollaan puhutaan 20, siinä 20 miljoonasta tulee starbucks yrityksessä ei ole mikään iso summa. Jos verrataan Fiatiin, se ei silloinkaan ole mikään kovin iso summa. Tärkeää mielestäni tässä on tämä periaatteellinen puoli. Täytyy varmistaa se, että tämä toimii oikein hinnoittelussaan. On rajoituksia sille, kuinka suuria summia voidaan vaatia. On rajoituksia sille, kuinka paljon voidaan maksaa tiedosta ennen kuin tässä tulee sellainen asia, että se ei enää olekaan jurista ja se on jopa valtion tukea. Sen tämä on tässä periaatteena. Ja tämä periaate on hyödyksi kaiken kokoisille yrityksille, pienille ja suurille. Sitten seuraava tapaus joka on hiukan erilainen, mutta sekin liittyy verotukseen. Seuraavassa tapauksessa olemme sitten viisaampia, kun ratkaisemme vastaavia kysymyksiä sitten Unkarista ja rahapeli teollisuudesta. En tunne tätä asiaa tarpeeksi hyvin. Olemme esittäneet tiettyjä kysymyksiä, mutta mielelläni palaan tähän asiaan myöhemmin tarkemmin, koska me olemme olleet yhteydessä Unkarin viranomaisiin ja esittäneet kysymyksiä verotuksesta – koskien kansallisia ja ulkomaalaisia yrityksiä sitten. Ja Pienkowska on single market. Sharing business-asiasta olen tehnyt kollegani kanssa läheistä yhteistyötä eh, myös kulutusten alalla, koska eh, kollegoilla on erilaiset portfolio salkut, mutta kun jaamme salkkuja, saamme paljon laajemman kuvan näistä jakopalveluista ja sama koskee näitä joitakin uusia digitalisoituja yrityksiä, jos luodaan uusia mahdollisuuksia, työpaikkoja, mahdollisuuksia vaikeina aikoina. On ihan legitiimiä esittää kysymyksiä myös verotuksesta, vakuutuksesta ja niin edelleen, ja olemme juuri näin tällä hetkellä tekemässäkin. Uh, now for the EPP group, Eva Parnova. Kiitoksia oikein paljon epp Eva Parnova. Thank you, Chair. Ää, kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissio ja sen olen iloinen siitä, että olette täällä valiokunnassamme onnittelut työstä, jota olette nyt tähän asti. Se vaatii hyvin paljon energiaa. Teillä on ollut mm, muutamia hyvin vakavia tapauksia käsiteltävänä viime aikoina. Minun Kysymykseni vähän samantyyppinen kuin edeltäväkin. Viime viikolla eh, sovitte, että meidän digitaalinen talouksemme voi menestyä ainoastaan, jos kuluttajat voivat ostaa digitaalisia tuotteita rajat ylittävästi ongelmitta. Ja monet kokevat näitä ongelmia, ovat niitä eh, kokeneet viime vuosina ja vieläkin näitä ongelmia yleisesti on. Mutta digitaalinen taloutemme voi kasvaa vielä entisestään, jos jaamme palveluja ja tuotteita ehkä uusillakin tavoilla, jaamme autojamme, kotejamme ja niin poispäin, niin tämä jakotalous voi olla hyvin arvokasta taloudelle, mutta samanaikaisesti tämä herättää hyvin perustavanlaatuisia kilpailukysymyksiä Siksi eh, toivotan tervetulleeksi tämän tutkimuksen, jonka teitte sähköisestä kaupankäynnistä, joka saattaa aiheuttaa epäreiluja kilp- eh, kaupankäyntikäytänteitä. Mutta olisiko joku tapa, kun ajatellaan eurooppalaista jakotalouden agendaa, eh, niin mitä te aiotte tehdä, ajatkovatko palveluyksikön osallistua, voitaisiinko tätä sähköistä kaupankäynti-agendaa jotenkin hyödyntää tässä yhteydessä, kovasti nostaisi teidän näkemyksenne tästä. Kovasti olotan tätä, koska tietenkin kun teemme tällaisen tutkimuksen, teemme sen, koska olemme sitä mieltä, että joku asia ei toimi. Mm alle 10 prosenttia pk-yritystämme käy rajat ylittävästi äh, kauppaa sähköisesti. Se on tietenkin paljon, kysymys on, miksi, koska se on paljon helpompaa kuin, että on ihan fyysinen kauppa, henkilökunta ja niin poispäin. Äh, joten äh, onko ehkä niin, että heidän, mm, heidän heillä ei anneta mahdollisuutta tehdä näin, mutta tulemme tutkimaan asiaa enemmän. Meidän haluamme analysoida niitä vastauksia, joita olemme saaneet, ja kiitän kovasti yrityksiä siitä, erityisesti kun on kyse maakohtaista rajauksesta, varapuheenjohtaja Ansip haluaisi esimerkiksi mahdollistaa sen, että ihmiset voivat kuljettaa mukanaan sisältöä, josta he ovat maksaneet. Ja olisi hyvä käyttää näitä välineitä meidän näkökulmasta kilpailukykytavoitteisiin, mutta myöskin, jotta voitaisiin ymmärtää asiaa paremmin, että kyllä varmasti Kiitoksia. Ja seuraavaksi sd ryhmästä Nina Gill. Kiitos puheenjohtaja ja komissaari. Britanniassa terästeollisuus on erittäin tärkeää, koska se on taloudellisesti suuri tekijä ja se työllistää paljon ihmisiä, eikä pelkästään suoraan, vaan kolme kertaa enemmän, eh, kun ajatellaan koko taloutta ja alihankkijoita ja monta kymmentä miljardia koko kansantalouteen tulee rahaa. On hyvin tärkeää omalla alueellanikin eh, tämä teollisuus. Ja siellä on noin 250 000 työpaikkaa. Nykyinen kriisi eh, usein liittyy tähän korkeaan energian eh, hintaan. West Midlandissa on näin. Ja juuri tänä, tällä, tänä aamuna siellä pääjohtaja kuoli ja minä haluan nyt ilmaista suruvalitteluni niin perheelle. Hän teki siis itse murhan, mutta kuitenkin tämä liittyy, liittyy näihin organisaatioihin. Tässä on haukuttu EUta siitä, että se ei tee mitään teräskriisin laukaisemiseksi Tämä liittyy myöskin valtion tukiin, eikä mitään ole tehty näihin näille polkumyyntikysymyksillekään. Meillähän on tämä kriisi juuri sen tähden, kun teräksen hinta laskee. Joskus meillä on hyviä syitäkin eh, maksaa näitä mm, tukiaisia. Ja minä olen eh, vähän miettinyt sitä, että onko joskus komissio tehnyt poikkeuksia ja olisiko mahdollista, että te hyväksyisitte tällaisissa tapauksissa valtion tuen? kun tämä polkumyyntiasiakin on vielä kesken. Well, I, I think that... Minun mielestäni terästeollisuus on koko Euroopalle tärkeä. Hyvin monet eh, maat ovat sellaisia, joissa tuotteita tehdään ja näistä, tästä aineesta tietenkin tehdään hyvin paljon muita tuotteita, joten kaiken kaikkiaan hyvin tärkeästä sektorista on kysymys. Tällä hetkellä Eurooppa on vielä teräksen viejä ja se tietenkin eh, kertoo siitä, että teräs on hyvälaatuista se, mitä Euroopassa tehdään. Toinen asia, minkä olen oppinut, on, että terästuotteita on todella monenlaisia. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka näitä polkumyyntiasioita käsittelevät, niin heillä on hyvin suuri työsarka. Jos huomataan polkumyyntiä, niin siihen voidaan puuttua, mutta kyllähän aina sitten on kysymys tuotteesta, jota johonkin tiettyyn tarkoitukseen juuri tarvitaan. No minä en ole näihin polkumyyntiasioihin itse perehtynyt, mutta todellakin hyvin monia sääntöjä on jo saatu valmiiksi ja niiden avulla pyritään tasapaino löytämään. Toiseksi eh, meitä sitoo 2013 päämiesten tekemä päätös koskien terästeollisuutta ei ole lainmukaista antaa sille valtion tukea. Tällaisia päätöksiä on tehty siis jäsenmaissa. Mutta me tietenkin teemme yhteistyötä jäsenmaan kanssa, jos, jos me katsomme joitakin suuria energian käyttäjiä, yrityksiä esimerkiksi siirtymävaihteessa uuteen taloudelliseen tuotantoon, niin kyllä näitä täytyy avoimesti katsoa. Ja me teemme eh, Britannian kanssa myöskin yhteistyötä tällä hetkellä ja annamme tietenkin sillekin Britannillekin samat mahdollisuudet kuin muille maille. Now I give the floor. Kiitoksia ja seuraavaksi EPPstä ja Lemburghard Balt. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kysymystä. Yksi koskee maakohtaista raportointia. Hyvä komission jäsen, uskotteko, että tietyn tyyppinen maa kohtainen raportointi auttaa teitä tunnistamaan laittoman valtion tuen, jota on annettu ylikansallisille yhtiöille tulevaisuudessa ja miten pitäisi toimia, jotta yritykset eivät olisi epäreilussa asemassa verrattuna EUn ulkopuolisiin kilpailijoihin. Ja toinen kysymys on vähän tarkempi kysymys liittyen vuoden 2016 budjettiin. Meidän valiokuntamme on lausunnossaan vuoden 2016 budjetista ehdottanut, että annettaisiin lisää määrärahoja mm, kilpailupolitiikkaan, jotta pystäisiin mm, edistämään aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa. Mikä on teidän arvionne lisämäärärahojen tarpeesta? Kiitoksia. Oh, no, maakohtaisesta raportoinnista. Nämä kaksi kysymystä ovat juuri ne kysymykset, joihin on vastattava ennen kuin komissio voi tehdä ehdotuksen Mielestäni on mielenkiintoista, että te näette jo maakohtaisen rahoituksen maakohtaisen raportoinnin rahoitusalalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ne siinä onnistuvat ja voivat hyvinkin, niin maakohtaista raportointia voidaan käyttää, eivätkä yritykset silloin kärsi ja voivat menestyä. Tämä voi mielestäni ennaltaehkäistä laitonta valtion tukea, koska kun on maakohtaista raportointia, niin on paljon selvempää se, että maksaako veronsa myös siinä maassa, jossa voittonsa tekee. Joten periaatteena on erittäin tärkeää mennä tuohon suuntaan. Toiseksi, jotta voisimme vastata kysymykseen, miten teemme tämän niin, että yritykset eivät äh, joudu epäoikeudenmukaiseen asemaan. Minulla ei ole lopullista vastausta tähän vielä, koska kollegani sitä työstävät, koska sen ei tulisi haitata yritysten toimintaa. Sen pitäisi olla vain osoitus siitä, että tarvitsemme lisää avoimuutta. Sitten budjetista. No, hankala kysymys on se, että aina voi käyttää enemmän määrärahoja. On hyvin vaikea sanoa, kuinka paljon eh, lisämäärärahoja. Ja minä kyllä luotan eh, kollegaan, joka neuvottelu eh, vuoden 2016 budjetista kanssanne ja muiden kollegojen kanssa. Ja minä otan sen tuloksen, joka minulle annetaan ja yritän tehdä parheani niillä määrärahoilla, joita on. Ja yritän sitten saavuttaa niitä tavoitteita, jotka ovat meille yhteisiä. Kiitoksia ja nyt sosialistiryhmästä kollegamme Fernandes. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy menettelytapoihin. Onko meillä jotakin päivämäärää, että saisimme tietää tämän tut- tuloksen Amazonista ja Applesta. Sitten toinen kysymys liittyy kollegani Nina Geelin tämän kysymykseen. Onko, keskustellaanko laajemmin sellaista mahdollisuudesta, että Kiina pidettäisiin jo markkinataloutena. Ymmärrän, että te olette vastuussa siitä, että taataan oikeudenmukainen kilpailu Euroopan markkinoilla ja tiedän, että komissiossa on muita, jotka ovat suorempaan mukana kansainvälisen kaupan kysymyksessä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä suoraan teiltä, teidän mielipidettänne, jos uskotte, että jos hallitus vaikuttaa vaikka luoton hintaan tai muihin tuotantotekijöihin, voidaanko tällaisesta kes keskustella ja nähdä tällainen markkinataloutena. Kiinahan on tässä tällainen kes, keskitetty johdettu talous ja tämä synnyttää ongelmia Euroopan terästeollisuudessa, mutta ei pelkästään siellä. Ja on, totta on, että tuontimaista, jotka eivät noudata markkinatalouden sääntöjä – osoittaa, että me tavallaan petämme itse itseämme, koska kilpailupolitiikka on kuitenkin varsin tärkeää Euroopan kasvun kannalta. Haluaisin teiltä mielipiteitä tähän kysymykseen. Kiitos. Um, I cannot give you... En voi antaa mitään päivämäärää Apple ja Amazon päätöksissä. Amazon tapauksen käsittely alkoi myöhempään kuin Applen, enkä sano sitä, ettenkö haluaisi, mutta päivämäärää minulla ei vain ole. Kaikki tulee riippumaan äh, analyysistä ja saamme jatkuvasti lisää tietoa, jotta voimme tältä pohjalta tehdä parhaan mahdollisen päätöksen. Sitten toiseksi Kiinasta. Tällä on myös virallisesti eri vaikutuksia, jos Kiina nähtäisiin markkinataloutena. Tämä liittyy VTOn säädöksiin. Ja minun tietääkseni tässä tarvitaan myös Euroopan parlamentin mukaan tulla, jos haluamme tähän pisteeseen päästä, että Kiinaa kohdeltaisiin markkinataloutena siinä, missä mitä tahansa muutakin markkinataloutta. Nyt kuitenkin vieläkin olen sitä mieltä, että voi olla markkinatalous eri tavoin. Uskon, että kaikki näkisivät Euroopan markkinataloutena, vaikkakin joissakin Mm, tapaukset, jotka tästä on varsin säänneltyä työmarkkinalainsäädäntö, kilpailupolitiikka, tämä on varsin säänneltyä taloutta. Jätän nyt VTO-puolen tässä ja markkinatalon tär- tarkan määritelmän tulevaisuuden, tulevaisuuteen, mutta me teemme yhteistyötä Kiinan kanssa ja juuri allekirjoitimme työasiakirjan, jotta pystyisimme sovittamaan yhteen joitakin kysymyksiä liittyvät fuusioita ja sääntö, niiden sääntelyä, jotta tehtäisiin läheistä yhteistyötä, jos fuusiosta pitää ilmoittaa useammassa kuin yhdessä äh, hallinto, äh, yhdessä alueessa. Silloin voimme toimia yhteistyössä Kiinan kanssa, nimessä USAkin kanssa. Ja uskon, että on varsin tärkeää, että kilpailuviranomaiset riippumatta eroista voivat paremmin koordinoida toimintaa, koska silloin äh, kilpailupolitiikan täytäntöönpano pysyy globalisaation perässä ja mielestäni tämä on tärkeä kohta, vaikkakin voi olla erityispiirteitä, kun määritellään markkinatauta, miten se vaikuttaa ja missä määrin parlamentti ja neuvosto tulevat tässä mukaan. Mutta meidän pitää tehdä Kiinan kanssa vain yhteistyötä, jotta saadaan aikaan vieläkin syvempää keskeistä ymmärrystä siitä, miten kilpailu eri puolella toimii. Last but not least uh, again. Kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijämme kilpailupolitiikasta. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Haluaisin vielä palata mm, ähm, vastaukseen tästä, äh, tähän ensimmäiseen kysymykseen, kun sanotte veromaksajista. Ei ole kyse Luxemburgin veronmaksajista, vaan muista valtioista, koska äh, äh, verotetaan ähm, erota liikevaihdon tai voiton mukaan. Luxemburgissa on vain yksi prosentti EUn kansalaisista ja heillä on muutenkin jo keskivertoa enemmän verotuloja, joten eh, miten Euroopan parlamentti tulevaisuudessa voitaisiin enemmän ottaa mukaan, kun julkaistaan suuntaviivoja, perusperiaatepäätöksiä, eh, esimerkiksi kilpailuviranomaisten päätöksiä ja sitten Palaan erään alueelliseen asiaan. 4. marraskuuta komissio antoi päätö, lausuntonsa Nürnberg-ringistä. Tässähän on paljon kirjeenvaihtoa käyty edeltäjänne kanssa ja teidänkin kanssanne ja aina komissio ei vastaa siihen kysymykseen, oliko tuo menettely avoin ja kilpailu kannalta neutraali ja ei syrjivä. Ja monet eh, osalliset sanoivat, että se ei sitä ollut. Miksi komissio ei ole tarkistanut tätä asiaa? Siis että teema on eh, teidän virkamiehenne. Nyt se on tuomioistuimen edessä ja siellä asianajilla on argumentteja, joita minä en ymmärrä, koska minä kyllä tämän tapauksen tunnen. Well, exactly the fact that... No, nimenomaan se seikka, että meillä on tuomioistuimet, jotka varmistavat, että tämä on neutraalia ja riippumatonta. Se on yksi tar- tärkeimmistä takeista, eh, puhumattakaan eh, sisäisistä tasapainostamme eh, kaikki ne tavat, joilla varmistetaan, että tapaukset ovat riittävän laadukkaita ja ettei niihin äh, sekoittaa asioita, joilla ei ole mitään tekemistä äh, kilpailulainsäädännön kanssa. Ja kaikkein paras paikka aloittaa äh, parlamentin ähm, suurempi vastuun saanti ovat kansalliset kilpailuviranomaiset. Minä teen parhaani, jotta parlamentista tulee yhteislainsäätäjä tuossa ehdotuksessa. Ja tietenkin julkisessa kuulemisessa voi tapahtua jotakin, joka muuttaa tilanteen, mutta tämä on minun tavoitteeni, koska mielestäni se vahvistaa työtänne ja saamme paremman tuloksen, jos parlamentti on mukana yhteislainsäätäjänä. Tietenkin se varten tarvitaan ehdotus, mutta jos emme Äh, kuule mitään erityisen häiritsevää julkisessa kuulemisessa, niin tämä on kyllä ihan äh, oikea tapa toimia, kuten myöskin tulokset edellisestä ehdotuksesta, jossa parlamentti oli yhteislainsäätännön, se toimi oikein hyvin ja se palvelee EUn kansalaisia, joten tässä mielessä mielestäni on tärkeää, että tehdään tarpeellinen, tehdään äh, tärkeimmät asiat ensin. Ja sitten näistä palautuksista. Olen hyvin avoin mielin keskustelema tästä laajemmaltikin, enkä pelkästään valtion tuista, mutta kun olen säännöt lukenut, niin kun on kyse valtion tuesta, niin tämä rahat menevät takaisin sille valtiolle, joka tuen on antanut. Miten näin on ollut ennenkin. Meillä on toinen keskustelu, joka koskee verotusta yleensä, joka on paljon laajempi ja on otettava enemmän kollegoja mukaan sekä täällä parlamentissa että komissiossa, mutta mielelläni osallistun siihen. Tää. Kiitoksia oikein paljon. Nyt meidän puhujalistamme on päättynyt. Hyvä komission jäsen, oli ilo meille se, että olitte täällä. Ah, alkupuheenvuorossanne sanoitte ystävällisesti, että haluatte kuulla meitä ja oppia meiltä, mutta rehellisesti sanoen me opimme hyvin paljon teiltä. Joten tämä oli hyvin vastavuoroista. Kiitoksia siitä ja kovasti odotamme seuraavaa keskustelua, joka järjestetään talvella ensi vuoden aluksi. Toivottavasti jotain edistystä on tapahtunut monilla näillä alueilla, joista on puhuttu ja joita työstätte tällä hetkellä. Yksityiskohdat Äh, tästä kilpailupolitiikka äh, mietinnöstä. Luonnos esitettiin 13. lokakuuta torstaina. Meillä on keskustelu, tarkastellaan tarkistuksia. Äänestys on suunniteltu äh, järjestettäväksi valiokunnassa ensimmäinen joulukuuta ja täysistunnossa sitten tammikuussa 18. tammikuuta on nyt aikataulujemme mukaan se päivä, jolloin se toivottavasti hyväksytään. Tähän päättyy tämä päivä ja huomenna tapaamme kello yhdeksän ja käsittelemme Mifidia. Kiitoksia.